Hyvät kollegat, eilisen äh, kokouksen äh, pöytäkirjat ja hyväksytyt äh, asiakirjat ovat saatavillanne. Haluan kysyä teiltä Hyvät kollegat, eilisen pöytäkirjat eh, ja hyväksytyt asiakirjat ovat eh, saatavillanne. Haluan eh, kuulla, onko mitään kommentteja eilisen pöytäkirjoista. Jos ei ole, niin sitten pöytäkirjat hyväksytään. Nyt menemme äänestysselityksiin. Hyvät kollegat, pyydän. Kuten tavallista, Pyytäisin, että äh, hiukan hiljaisuutta, koska on kollegoja, jotka haluavat puhua. Meillä on nyt ähm, äänestysselitykset. Ensin herra Landsbergiksen mietintö Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavat tullit. Ja ensimmäisenä saa puheenvuoron edustaja Peter Jaar, yksi minuutti. Ja Kiitos, rouva puhemies. Mitenkä auttaa? Juu, tiedetään. Niin, mitenkä auttaa maata, joka on taloudellisissa vaikeuksissa ja jonka kohdalla on todellinen vaara siihen, että talousongelmat vaarantavat demokratian kehittymisen. Meidän tulee ojentaa kätemme äh, tälle maalle tukea taloussuhteiden vahvistamista. Ja juuri siitä tässä on kyse. Ukrainalle täytyy antaa mahdollisuus, sen taloudelle täytyy antaa mahdollisuus, ja näin ollen taloudellisia suhteita Euroopan unionin tulee vahvistaa kauppa suhteita puitteet, tullit ja muut kuuluvat luonnollisesti tähän. Minä tulkitsin tämän asian aivan toisin kuin pieni vähemmistö tässä talossa. Juuri jotta voisimme antaa Ukrainalle mahdollisuuden, meidän tulee talous- ja kauppasuhteita Ukraina ja EUn välillä helpottaa. Thank you, Mr. Jaar. Kiitoksia, edustaja Jaar. Seuraavaksi edustaja Daniel Hanan yksi minuutti Kiitoksia puhemies. Minua hämmästytti ihmisten määrä täällä salissa, jotka nyt ovat valmiita toimimaan suoraan Putinia vastaan samalla kutsuvat patrioteiksi, jopa kansallismielisiksi omissa maissaan. Näyttää tämä on vähän omituista vihollisjärkeilyä. Ihmiset pyytelevät tavallaan anteeksi ideologian puolesta, joka on toiminut kuitenkin, joka on EUta vastaan. Mielestäni EU on epädemokraattinen rakenne, No entä sitten, jos ihmiset haluavat elää jossakin normaalissa maassa, jossa noudatetaan sopimuksia, omaisuussäädöksiä, jossa yksilöt ovat vapaita valtion valvonnasta? Tällaista järjestelmää voi tukea ilman, että tukee EUta. Minä toimin EUta vastaan avoimesti, kosmopoliittisesti avoimella tavalla, eikä sillä enkä sen takia suinkaan mitenkään tunne sympatiaa Putinin kannattajia kohtaan. Brioa. Kiitoksia. Edustaja Hännän minun listallani on herra Brioa, mutta en näe häntä täällä salissa. No, seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Lukelle. Please. Rouva puhemies, minä en nyt osallistunut tuohon äänestykseen, koska te ette antanut minun käyttää työjärjestyspuheenvuoroani. Työjärjestyksen artiklassa 41.1 todetaan, että Euroopan parlamentin tulee oikeudessa asiakirjassa todeta taloudelliset vaikutukset, mutta näitä taloudellisia vaikutuksia ei asiakirja sisällä. Eli Euroopan parlamentin jäsenet eivät tiedä, mistä taloudellisista vaikutuksista ää, äh, nyt äsken äänestivät. Ää, äh, kyse on yksinomaan arvailusta Euroopan unionin suhteen tässä esittelijän mietinnössä ei ole minkäännäköisiä tietoja siitä, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tullitulojen menetyksellä on Euroopan unionin talouteen. Minä pyysin työjärjestyspuheenvuoroa. Rouva puhemies, te veitte minulta oikeuden viedä käyttää työjärjestyspuheenvuoroni. Te ette toiminut Euroopan parlamentin työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti, kun toimitte täällä varapuhemiehenä teitte päätöksen ja sallitte, että parlamentti teki päätöksen tietämättä sen taloudellisista vaikutuksista. Thank you. We move... Kiitoksia. Nyt menemme Petri Sarvamaan mietintöön koskien vastuu vapautta, joka myönnetään Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle. Minulla on puheenvuoropyynti edustaja Emma McClarkingilta. Onko hän täällä salissa? Ei. No, sitten menemme edustaja Deutschin mietintöön. Vastuuvapaus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle. Ja mm, herra Peter Jaar, teillä on puheenvuoro. Kiitos, rouva puhemies. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksen äh, olla myöntämättä vastuuvapautta neuvostolle. Koko viikon olemme keskusteluja käyneet ja vaikka tämä nyt ei ihan suoraan asiaan liitykään, pyytäisin kuitenkin, että että neuvosto huolehtisi siitä, että maksamatta olevat jäsenmaksut, jotka edelleen uupuvat EUn kassasta, hoidettaisiin kuntoon viipymättä. Jäsenvaltioiden tulisi hoitaa omat velvoitteensa. Niiden ensimmäinen velvoite on tietenkin huolehtia lainsäädäntötyöstä ja niin edelleen, mutta yksi tärkeä tehtävä on myös huolehtia siitä, että EU-jäsenmaksut tulevat maksettua, jotta EU voi pysyä toimintakykyisenä. Kiitos. Ja. Kiitoksia edustaja Jaar. Hyvät kollegat. Tähän päättyivät pyynnöt äänestysselityksistä, joten päätämme tämän istunnon. Istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentille hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos vastustusta ei ole, niin sitten ähm, välitän äh, päätöslausumat, jotka hyväksyttiin tänään päätöslausunnossa mainituille elimille. Ja siksipä äh,